Eh, buenos días, Abrimos. Huomenta, kollegat. Aloitamme istunnon. Ensimmäinen kohta esityslistalla on komission julkilausuma palkkojen ja eläkkeiden kansallisten määrittämismekanismien noudattaminen. Paikalla on komission jäsen Hahn ja annankin välittömästi hänelle puheenvuoron ja tervetuloa tähän keskusteluun ja Euroopan parlamenttiin. Ja teillä on puheenvuoro ja voitte esitellä komission julkilausuman. Olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Paljon kiitoksia, herra puhemies.